So if I can call the meeting uh, to order. Niin voisimme aloittaa kokouksen. Olen puheenjohtajana tämän päivän kokouksessa, kun puheenjohtajamme on kolmikantaneuvotteluissa ilmeisesti televiestintäkysymyksistä, joten minulla on kunnia olla puheenjohtajana. Siirrytään esityslistaan. Haluaisin painottaa kohdasta seitsemän, että on pyydetty, että sitä lykättäisiin. Voitteko hyväksyä tämän ehdotuksen kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä. Nyt on päätetty, tai ESR on ehdottanut, että sitä lykättäisiin, jos se sopii kaikille, sopiiko. Tämä otetaan siis esityslistalta. Kohta seitsemän on siis otettu esityslistalta pois. Muuten esityslista luonnossa on tällaisena. Voimmeko hyväksyä sen? Loistavaa. Esityslista on hyväksytty. Voimmeko sieltä eteenpäin puheenjohtajan ilmoitusasioihin? Tervetuloa niille, jotka seuraavat meitä netin välityksellä. Kokousta voi näin seurata. Loistavaa, että meillä on tällainen teknologia. Olemme digitaalisista sisämarkkinoista vastuussa, joten loistavaa, että tämä hoituu meiltä myös. Ja e-meeting sovellus on käytössä jäsenille ja avustajille poliittisten ryhmien henkilöstölle tämän välinen kautta. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla? Pöytäkirjojen hyväksyminen, 4. kesäkuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Esittäisin, että ne hyväksytään. Jos jollain on vastalauseita, pyytäisin esittämään ne nyt, jos on kommentteja pöytäkirjoihin. En näe mitään huomioita pöytäkirjoihin liittyen, joten pöytäkirjat on näin hyväksytty. Sitten päivitykset kolmikantaneuvotteluista ja tapahtumista. Sattumalta ensimmäinen kohta on työryhmä, johon osallistun teidän nimissäni. Teollis- ja tekijän oikeudet. Meillä oli kokous 23. päivä kesäkuuta. Siellä oli tarkoitus käsitellä audiovisuaalialaa Jälleen kerran kävi ilmi, kuulimme siellä kirjailijoilta esiintyviä taiteilijoilta, lemmikkoja kuluttajia. Näkökantoja on niin erilaisia, että todella nähdään, että tämä on niin monimutkainen kysymys, kuten olemme todenneet. Se on riippuvaista eri aloista totta kai, mutta myös alojen sisällä on monimuotoisuutta. Minulle jäi lähinnä mieleen, että opin paljon siitä, miten tämä ala rahoittuu filmiala lähinnä. Ja enemmän myös siitä, miten toimivat ne, jotka kirjoittavat elokuvia käsikirjoittajille siis. Ja siellä oli myös akateemisempi näkökanta. Eli tässä on varmasti paljon eturistiriitojakin Tämän verran päivittäisin valiokuntaa tästä työstä. Todella paljon on tehtävää, jotta pääsemme etenemään tämän kysymyksen kanssa. Siellä on täällä, joka johtaa tätä kysymystä oikeusasioiden valiokunnassa. Copyright-ehdotus tai täällä esillä nyt. Saamme ehdotuksen ilmeisesti tammikuussa ensi vuonna. Julian ilmeisesti nyökyttelee tässä, joten asiat tässä hidastuvat. Ehkä on parempi pohtia tarkkaan eikä kiirehtiä, mutta tätä on lykätty jo useamman kerran lainsäädäntöehdotuksia. Siis ehdotetaan tommikuussa, mutta työryhmä kokoontuu uudelleen torstai-aamuna, taitaa olla seuraava kokous. En pysty menemään paikalle. Yksi varajäsenistä osallistuu meidän puolestamme. Mielestäni on ollut hyvin tärkeää, että meidän valiokuntamme on ollut siellä läsnä näkyvänä aktiivisena osallistujana ja se on nähty tärkeänä työmme osana tässä uudistustyössä. Onko kollegoilla kommentteja? Kyllä haluatko esittää jotain tähän liittyen? Kiitos. To add perhaps, uh, Haluaisin vain lisätä, että torstai-aamun kokous järjestetään liittyen uh, panoraamaan joka on hyvin kiistanalainen kysymys. Ehkä siis hyvä, jos joku Imkosta voisi sinne tulla. Minun täytyy lähteä aikaisin, koska olen vihreän juri edustaja, joten olisi tärkeää ehkä korostaa tätä. Ja sitten liittyen aikatauluun, en tiedä, äh, onko komission edustaja tällä paikalla, mutta... Morning. Täällä ei taida olla ketään tänään aamulla joku päivitti minun tietojeni aikataulusta. Jos voisimme saada selvitä komissiosta, siitä, miltä aikataulu näyttää tällä hetkellä. Tiedän, että meillä on poliittisten ryhmien edustajia. Sihteeristö varmaan ottaa yhteyttä. Dan on täällä paikalla huomaan. Hän on ollut varajäsenenä toisella kerralla läsnä. Tiedän, että muut kollegat ovat osallistuneet myös tämän panorama-kysymyksen takia, kun se on niin tärkeä. Olisi hyvä, että saisimme kollegan paikalle, kun näitä keskusteluita käydään nyt torstaina. Ikävä kyllä joudun palaamaan Skotlantiin Glasgown kokoukseen. Olen sitoutunut siihen. Oikeastaan tämän kokouksen piti olla keskiviikkona, nyt se on siirretty torstaisin. Minä olin lupautunut jo eri kokoukseen torstaina. Tämä on vain tällainen aikataulukysymys. Jos tämä on nyt hoidettu, voimme siirtyä seuraavan esityslistan kohtaan. Robotiikkatyöryhmä. Kollega taitaa päivittää tietojamme äänestyksen jälkeen. Ja näin päästään hyljetuotteisiin. Kukahan päivittääkään tätä hyljetuotteisiin? kysymystä. Edustaja Schwab, olkaa hyvä, voin kantaa puheenvuoron. Thank you so much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minun on sanottava teille, että Rapusoi kollegamme, joka on kovasti tehnyt työtä tämän asian parissa, ei valitettavasti voi tänään olla täällä ja siksi hän on pyytänyt minua kertomaan teille näistä kolmikantaneuvotteluista, jotka järjestettiin viime eh, torstaina. Hän eh, sanoi minulle, että hän olisi kertoa, että viime torstaina, kun ensimmäinen eh, kolmikantakeskustelu järjestettiin, neuvottelut saatettiin jo päätökseen. Tämä asia on varsin lyhyt, tämä asiakirja, ja siksi hän on varjoesittelijöiden kanssa onnistunut päättämään neuvottelut jo tuossa ensimmäisessä kokouksessa. Hän on varsin luottavainen sen suhteen, että tulemme saamaan hyviä uutisia neuvostolta Koreperin kokouksen jälkeen tämän viikon keskiviikkona, koska tässä on kyse vain siitä, että VTOn päätös siirretään osaksi unionin lainsäädäntöä. Tämä sopimus, josta päästiin yhteisymmärryksen, on se, että hyväksytään nämä mrm poikkeukset ja tämä vahvistettu inuittipoikkeus. Ja tässä on nyt uusi kriteeristö, jonka mukaan hyljetuotteet, jotka ovat syntyneet inuittien ja muiden alkuperäiskansojen metsästyksestä, voitaisiin viedä markkinoille, koska tällä tavoin nämä vähemmistöryhmät pystyvät ylläpitämään elinkeinoaan. Ja kuten muistatte, me olemme keskustelleet tästä. Täällä ei ole kyse niinkään näiden alkuperäiskansojen päivittäisestä elämästä, vaan siitä, että näitä tuotteita päästetään markkinoilla. Ja tältä päätös, jota neuvosto toivottavasti huomenna tukee, niin tämän pitäisi olla mahdollista. Tämä vahvistaa sen, mistä valiokunta äänesti muutama viikko sitten, että tämä on hyvä tulos. Kiitoksia. Kiitos. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron hylkeistä? Hyvää työtä. Todellakin, että sopuun ollaan pääsemässä. Tämä menee Koreperiin huomenna. Hienoa. Jos hyväksytään, niin heinäkuussa kokouksessa jos me äänestämme. Joten tämä on hoitunut melko nopeasti. Tärkeää oli, että aiheesta saadaan sopu, kun ollaan niin tiukan aikataulun alla, kun ajatellaan veteosääntöjä. En näe muita puheenvuoropyyntöjä hylkeistä, joten joudumme pitämään lyhyen tauon varttia välillä neljään, jolloin äänestys pidetään. Me olemme merkinneet äänestyksen varttia välillä neljäksi. Viimeksi oli ongelmia, kun ihmiset eivät ole paikalla. Lyhyt tauko. Palaamme tänne varttia neljä. Kiitos kollegat. Can we sort of start? Voisimmeko aloittaa? Bear with me, colleagues. We're right in the middle of what might... Kollegat, meillä on televiestintä sisämarkkinapaketin kolmikantaneuvotteluiden ihan viimeiset hetket. Nyt ilmeisesti verkkovierailupuolella on onnistuttu ei asiassa vielä. Nyt halusin juosta tänne äänestyttämään nopeasti ja palata sitten sinne. Onko meitä riittävästi tällä, että voimme äänestää? On ilmeisesti. Kiitos oikein paljon. Nopeasti pyritään äänestämään. Kiitos Catherine ja muut avusta tänään. Mantia-ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentäminen on aiheena. Tässä on tuonnon Hornsteinin mietintö. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Suullisen tarkistuksen kerran. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 47 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 50 puolesta. Anteeksi 50 raukeaa. 51 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 52 puolesta. 52 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 53 puolesta. 53 puolesta vastaan tyhjää. Ai 53-54 identtiset, anteeksi, niistä olisi voitu yhdessä äänestää, ne meni nuorin Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistutaan tuon. Thank think it's falling. Okay? No counter. all right. And you're against. Te siis vastaan, niinkö? 12 vastaan 6 puolesta. Hylätty. Seuraava kompromissi. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 ja 61 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 60 ja 61. Selvä. Sama enemmistö. 12 vastaan. 7 puolesta. 62 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 65 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää. 66. Ai anteeksi, ei sitä edes saatu äänestää. 67. 67, 68, 69 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 70, 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 12 raukeaa 72, raukeaa 73, 74, 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta vastaan. Ai se raukeaa. 75 raukesi. Nyt tarkistus 20 puolesta. Tarkistus 20 kahdeksannen sivun yläosassa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty 21, 22, 23, 26 ja 29 on vedetty pois. Seuraavana äänestetään tarkistuksesta. Tämä ei ehkä ole lissoissanne. Grappinin tarkistukset siis on vedetty kaikki pois. Maria Grappinin tarkistukset on vedetty pois. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty uskoisin, mutta tarkistetaan. Okei. Okay. Selvä. Hyväksytty yhdellä äänellä. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 26 Okei, 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 27 haluatteko tarkistaa? Lost. Ah. ah no, no. Hylätty, niinkö? Ei vain yksi lisääni niin puolesta. Seuraavana 32. Tarkistus 32. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Anteeksi, ja se raukeaakin. Anteeksi. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. anteeksi, hyväksytty. Tarkistus 34. Siitä äänestetään 35-36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 39. ei neljä ja loppuäänestys. äänestys. Plus yksi. 20 puolesta 9 vastaan yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Kiitos oikein paljon. Got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 Okay, to update colleagues. No niin, päivittääkseni kollegoiden tietoja. Me odotamme, että budjettilausunnon valmistelija tulee paikalle. Meidän oli tarkoitus saada robotiikasta päivitys, mutta kollega ei ole päässyt vielä paikalle. Ehkä budjetti aiheen jälkeen. Eli vuoden 2016 budjetti, Andres? Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä mm, meidän täytyisi katsoa, että yksittäiset keskustelukohdantojen järjestys tehdään sillä tavoin johdonmukaiseksi, että myös ulkoapäin tulevat kuulijat pystyvät tätä kokousta seuraamaan, mutta ehkä voimme koordinaattorikokouksessa tästä keskustella. Valitettavasti Rova Karl Peltz ei pysty olemaan ajoissa täällä, koska hänen lentonsa on myöhässä ja siksi hän pyysi, että että hän, ottaisin kantaa hänen lausuntoluonnokseensa vuoden 2016 talousarviosta lyhyesti. Minä teen sen englanniksi, koska tämä hänen kommenttinsa on minulle englanniksi lähetetty. Vabelts on kertonut minulle, että he ovat nyt toisessa vaiheessa vuoden 2016 budjetissa, siksi hän hyvin mielellään meille esittelee toisen lausuntoluonnoksen e, niin, että voimme tarkastella tarkistuksia. Me olemme hyvin tietoisia komission luvuista ja meidän lausuntoluonnoksemme täytyy perustua tähän. Meidän lähtökohtamme on ongelmaton e, liittyen pääosiin budjettikohdasta mm, niin määrärahat kasvavat, mikä on meille valiokuntana hyvä asia. Pääprioriteetit eivät ole muuttuneet, sisämarkkinat ovat oleelliset ja varmastikin prioriteetti ja avainprioriteetti, kun on kyse talouskasvun edistämistä ympäri Eurooppaa. Ja siksi minun ryhmäni jatkossakin vaatii, että meillä täytyy olla kiinnittää suurta huomiota sisämarkkinoiden hallintoon. Se on kasvun tärkeä moottori. Samoin kuluttajansuojan täytyy olla tärkeä prioriteetti. Sille täytyy olla riittävä budjetti, jotta kuluttajien luottamusta avoimempiin markkinoihin voidaan lisätä. Komissio on mielestäni e, e, esittänyt ihan hyväksyttäviä lukuja tässä. Rova Galpeltsin mukaan tarvitaan tasapainoista budjettia, jotta voidaan helpottaa tulliunion unionin toimintaa ja petoksen torjuntaa. Budjetissa itsessään näemme voimakasta kasvua näissä asioissa ja hän äh, pitää tätä tervetulleena. Meidän täytyy myös katsoa äh, tarkkaan sisällöllisiä asioita. Ensinnäkin on katsottava äh, tätä olemassa olevaa sisämarkkinafoorumi tointa. Meidän esittelijämme on sitä mieltä, että meidän näkökulmastamme tulemme olemaan yhtenäisiä tässä, koska kaikki olemme sitä mieltä, että tätä vuosittaista sisämarkkinafoorumia täytyy rahoittaa, koska sen parlamentti, komissio ja neuvoston puheenjohtajavaltio järjestävät kuitenkin, komissio on tässä pääjärjestäjänä. Äh, esittelijä haluaa korostaa tätä sisämarkkinafoorumin merkitystä, koska se tuo äh, yhteen kansalaiset, äh, sidosryhmät, yritykset, kuluttajansuojajärjestöt, hallitukset ja EU-toimielinten edustajat, jotta voidaan kehittää selkeä sitoumus, mitä tulee mm, lainsäädännön täytäntöönpanoon ja kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiseen meidän esittelijämme muistuttaa siitä, että tämä on viimeinen vuosi valmistelema toimena ja siksi uusi lainsäädäntöehdotus olisi komissiolta saatava, jotta tämän tärkeän tapahtuman jatko voitaisiin turvata. Ja lopuksi esittelijämme haluaisi sanoa jotain pilottihankkeista. Meidän Valiokunta on suosittanut uuden pilottihankkeen rahoitusta, jonka nimi on kuluttajan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja kuluttajavalitus digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tällä tavoin voitaisiin tukea kuluttajia ja yrityksiä, jotta ne ymmärtäisivät sähköisen kaupankäynnin haasteet ja mahdollisuudet. Galpels ei ole tätä vielä maininnut lausunnossaan, koska tulos tästä, se perustuu kollegojen kanssa käytäviin keskusteluihin, koska meillä on tämän prosessin vaiheesta kovinkaan paljon tietoa. Esittelijä ehdottaa, että kutsuttaisiin komission edustaja paikalle niin, että komission edustaja voisi esitellä valiokunnalle tämänhetkisen tilanteen. Ja lopuksi puheenjohtaja äh, varjoesittelijöiden ehdotuksesta hän myöskin pyytäisi, että Christian Schreiber Euroopan komissiossa kertoisi pilottihankkeesta ja sisämarkkinafoorumista. Hänen kommenttinsa olisivat esittelijän mielestä erittäin hyödyllisiä valiokunnalle. Näin esittelijämme on meil, minulle kertonut ja minä nyt mielelläni kuuntelen varjoesittelijöiden näkemykset hänen puolestaan. Kiitoksia. Kiitos Andreas. Nyt katson varjoesittelijöiden suuntaan. Ennä sd ryhmän edustaja, Motta, Evelyn koordinaattorina niinkään. Niin, kiitos. Vega ei valitettavasti pääse tällä viikolla Brysseliin. Hänellä on tärkeitä asioita hoidettavana kotona. Hän ei pysty sieltä nyt tulemaan, joten hän pyysi minua edustamaan häntä. Ensinnäkin hän haluaa sanoa, että hän on hyvin kiitollinen avoimesta, hyvin syhneestä yhteistyöstä valmistelija Carl Pelsin kanssa. Se, mitä Carl Pels on työstänyt nyt omana ehdotuksena, on oikein hyvä pohja. Ja tämä on myös hyvin kattava esitys, jonka pohjalta todella voidaan tehdä hyvää työtä. Yksi aloista tuli kollega Schwabin puheenvuorossa jo esiin – sitä Grabini haluaisi myös painottaa budjettikohta, joka liittyy uuteen budjetti kohtaan hankkeeseen, pilottihankkeeseen, joka koskee kuluttajan voimaannuttamista. Tämä on hyvä ajatus ja hyvää jatkoa vuoden 2015 hankkeille Koulutettu autettaessa PK-yrityksiä kuluttajia digitaaliaikaan. Ennen kaikkea kyse on siis siitä, miten annetaan tietoa kuluttajille, mutta myöskin PK-yrityksille siitä, miten sähköinen kauppa toimii. Tämä on hyvin tärkeä hanke. Edustaja Grappini on myös sitä mieltä, ettei ole oikeastaan mitään lisättävää. Muutama pikku seikka vain hänen puoleltaan. Hän ei halua kuitenkaan täysin muuttaa tätä tekstiä. Ehkä muutama lisäys tai selvennys. Muuten sosiaalidemokraatteina olemme oikein tyytyväisiä tähän esitykseen. Kiitos. Thank you. Kiitos Evelyn ECRn varjoesittelijä. Dan Dalton. Thank you, Chair. Just managed to get back. Kiitoksia. Puheenjohtaja ehdi juuri ajoissa paikalle. No, meidän näkökulmastamme tämä on yleisesti ottaen hyvä. Me olemme oikein tyytyväisiä esittelijän tekemään työhön, mutta minulla on nyt vähän tällainen äh, dilemma tässä, koska meidän ryhmämme periaatteemme erityisesti valtuuskuntamme periaate on se, että ei uusia pilottihankkeita, ei ö, uusia menoja, ö, mutta kuitenkin ehdotukset, joita esitellen tehnyt, ovat hyviä ja hän yrittää tässä tukea reaalitaloutta, pk-yritystä, edistää kasvua yksityisen sektorin työpaikkojen kautta ja me tuemme kovasti sitä ja olen varmaan suurimman osan valiokunnan jäsenistä kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi olla enemmän määrärahoja sisämarkkinatoimia varten. Ja minun mielestäni erityisesti täytäntöönpano on tärkeä, mutta meidän täytyy samalla sitten varmistaa, että pystymme säästämään muista budjettikohdista. Valitettavasti tässä tapauksessa emme niin voi tehdä, koska jokainen valiokunta käsittelee omaa alansa, mutta tässä haluaisin vain sanoa, että me tuemme tätä lausuntoa että tulemme tekemään rakentavaa yhteistyötä ja varmasti teemme jotakin hyviä ehdotuksia, mutta toisissa budjettikohdissa, EUn budjetissa on asioita, joissa voitaisiin säästää. Sitten voitaisiin käyttää enemmän määrärahoja sisämarkkinatoimiin. Kiitoksia. Uwe. Kiitos. Älten edustaja Rita. You chair, uh, I will just repeat what... Kiitos puheenjohtaja. Toistan vain sen, mitä viime kuussa jo sanoin. Olen hyvin tyytyväinen tähän lausuntoon ja esitän uudelleen tarkistuksen aikaisemmasta lausunnosta pilottihankkeesta. Toivon, että kaikki ryhmät tukevat tätä ja antavat tämän tiedon myös budjettikollegoille, että sitä pitäisi tukea budjettineuvotteluiden aikana. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos, Rita. En näe tässä muita varjoesittelijöiden nimiä listassa. Onkohan vihreillä tai GUElla tai EFTDllä. En näe tässä nimiä, joten kollegat voivat pyytää puheenvuoroa. Rosa. Thank you very much. Um, kiitoksia oikein paljon. Ei vain äh, varjoesittelijöille. Yhteistyö Rova Galpelsin kanssa on ollut miellyttävä. Hän oli hyvin avoin äh, budjetilausuntonsa suhteen. On kaksi asiaa, jotka erityisesti kiinnostavat minua. Yksi on se, että olen erittäin kiitollinen ja meidän on varmistettava, että meillä on riittävästi määrärahoja ODR varten. Kaikkihan toivovat, että tämä mahdollisimman pian toimisi ja odotetaan, että komissiolla on riittävästi määrärahoja tämän välineen toteuttamiseksi. Siis internetien kiistojen ratkaisuväline. Ja sitten myöskin sisämarkkinat todella kannustaisin teitä kaikkia, että te osallistuisitte valmisteluun aikaisemmin. Meidän täytyisi todellakin keskittyä digitaaliseen sisämarkkinoihin, mutta meidän täytyy aloittaa tämä työ aikaisemmin. Ja tässä on sitten vielä asia, joka liittyy koulutukseen ja opetukseen ja niin poispäin. Se oli kai tämä seitsemäs kohta tässä. tämä eh, sisämarkkinafoorumi sitkin pitäisi painottaa tätä, että tämä tapahtuma itsessään on jo eh, eräänlainen tiedotusväline tai tiedotustapahtuma, jossa edistetään sisämarkkinoita, jota me voimme käyttää. Ja viimeinen asia, jonka halusin sanoa, on, että eikö meidän pitäisi kun teemme tarkistuksia, harkita sitä, että lisättäisiin määrärahoja sisämarkkinoiden tiedotukseen, koska minulla on se vaikutelma, että kansalaisten eh, tietoisuus tästä on hyvin alhainen, he tietävät hyvin vähän niistä välineistä, joita he voivat käyttää. Meillä on esimerkiksi solvit tässä budjetissa, mutta meillä on aina ollut hyvin vähän rahaa solvitissa tiedottamiseen, joten eh, hyvin harvat kansalaiset vain osaavat käyttää näitä välineitä, joita sisämarkkinoilla on, ja myöskin nämä eh, sivustot, jotka tiedottavat ja niin poispäin. Joten toivon, että tämä olisi hyvä väline kiinnittää huomiota tähän. Kiitoksia. Thank you, Rosa. Kiitos, Rosa. Katson, onko muita kollegoita vielä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron. En näe nyt muita puheenvuoropyyntöjä komissiosta. Onkohan siellä joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Ai, esittelijä on myös paikalla. Jos annatte valmistelijan istuutua nyt, niin anna sitten komissiolle puheenvuoron. Tiedän, hän oli niin nopea. Annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, äh, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Schreiber ei äh, ole vielä paikalla. Hän pitäisi minä hetkenä tahansa tulla tänne. Toivottavasti voin teidät tehdä onnelliseksi. Olen siinä ainutlaatuisessa tilanteessa voin aloittaa sillä, että yritämme sisämarkkinafoorumin integroida pk-yritysviikkoon niin, että nämä kaksi välinettä, joiden tarkoituksena on pääasiallisesti tiedon lisääminen ja levittäminen ja keskustelun mahdollistaminen, että nämä kaksi tapahtumaa yhdistetään ja tällä tavoin löydetään synergiaetuja. Silloin budjettiteknisestikin löydämme synergioita ja vaikka nyt pitää lopullista päätöstä ei vielä ole tehty, niin meidän me ei ole mitään tarvetta löytää uutta oikeusperustaa, koska olemassa olevilla määrärahoilla, siltä ainakin nyt vaikuttaa, voimme taata sen, että sisämarkkinafoorumi jatkaa toimintaansa, mutta se integroidaan enemmän PK-yrityspolitiikan kanssa. Sehän on yksi syy sille, en nyt halua teitä hallinnollisilla kysymyksillä vaivata, mutta se on yksi syy sille, että entinen markkinapääosasto ja yrityspääosaston osat ovat yhdistyneet. Tästä me yritämme nyt hyötyä. Tällä on varmasti myönteisiä vaikutuksia nimenomaan sisämarkkinafoorumiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. I'm just... Kiitos. Annan nyt valmistelijalle puheenvuoron. Hienoa, että pääsitte paikalle. Toivottavasti ettei joutunut kirjehtymään liikaa. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut, että olen myöhässä. Lentoni oli todella pahasti myöhässä. Ähm, Äänikälyadona. Mä haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä tässä valmistelun vaiheessa. Koska täällä kaikki on sujunut erittäin hyvin, minä kiitän teitä kaikkia. Siitä olemme pystyneet miettimään työstämään ajatuksia, joita me kaikki puolustamme valitettavasti. Minua ei nyt ihan mieli tässä mitä komissio sanoi, että tämä sisämarkkinafoorumi ei ole muotoutuvassa sellaiseksi kuin me halusimme, mutta Katsotaan nyt, mitä sitten tulee tapahtumaan PK-yritysten integroitumisella. Me odotamme tässä. Se on tärkeää, mutta emme voi nyt tässä erehtyä painopisteiden kanssa. Sisämarkkinat on meille tehtävä. Se on paljon monimutkaisempi kuin mitä me ehkä miellämme, miellämmekään, ja pk-yrityksille se on kuitenkin elintärkeä sisämarkkinafoorumiin toivottavasti säilyttää tämän tasapainon, jota me peräänkuulutamme. Meidän täytyy kuitenkin olla jatkossa hyvin, hyvin tarkkaavaisia. Jos me haluamme, että aloitteista tulee todellisuutta, että ne todella toteutuvat hyvin. Komissiolla on lainsäädäntöehdotus. Kiitos kaikille vielä ja pyydän anteeksi myöhästymistä. Ai komissio haluaisikin käyttää vielä toisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä varmaan johtuu siitä, että eh, ehkä minä nyt ilmaisin itseäni sillä tavoin, että syntyy väärinkäsitys. Sisämarkkinafoorumi tulee jatkumaan. Me haluamme ainoastaan sisällöllisiä ja budjettisynergioita löytämään PK-yrityspolitiikan kanssa. Jokaista yksi jokainen yksittäinen tapahtuma sisämarkkinafoorumin puitteissa ei liity pelkästään pk-yrityksiin. Siinä esittelen tietenkin täysin oikeassa. Se ei ole myöskään suunnitteilla. Tarkoituksena on löytää synergiaetuja niin, että sekä budjetin kannalta että sisällöllisesti asiaa voitaisiin vielä viedä entisestäänkin eteenpäin. Ei ole tietenkään minkäänlaista ö, yritystä haudata tätä sisämarkkinafoorumia, ei minkäänlaista väärinkäsitystä tästä asiasta syntyisi. Kiitoksia. Okei, okay. selvä. Kiitos tästä lisäselvityksestä. Rita Gebhardt. Niin kiitos, voisinko minäkin lisätä kommentin vielä. Kiitos tästä selvennyksestä Euroopan komission puolelta. Tämä oli tärkeää. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä ajatus, sisämarkkinafoorumin ajatus lähti liikkeelle parlamentista. Se oli kollegani Turun Holsteinin mietinnössä. Ja Terosa, kiitokset tästä tällaista ajatuksesta. Kuitenkin olisi varmasti hienoa, jos Euroopan komissio ei ehkä ottaisi itselleen kaikkia valmisteluita, vaan ottaisi parlamentin myös valmisteluvaiheessa mukaan. Ei niin, että jotenkin prosessin päätteeksi sitten voimme saada mahdollisuuden ystävällisesti jopa saada jäsenen tai kaksi sinne mukaan. Olisi hienoa, jos voisimme olla enemmän osallisena tässä. Tämän haluaisin terveisenä vielä esittää. Roosa taitaa olla ihan samaa mieltä. I, I see Would the commission... Haluaisitko komissio, haluaisitteko vielä nyt kun pääsitte paikalle käyttää vielä puheenvuoron? Olimme vähän etuajassa aikataulusta. Haluaisitteko käyttää vielä puheenvuoron näiden kommenttien jälkeen? Meillä on kyllä aikaa, joten ehkä se olisi ihan avuksi. Have reduced mobility, impossible to get to no, the no. Pahoittelen, mutta kun ei pääse niin hyvin liikkumaan, niin tänne on hyvin vaikea päästä. No ei mitään. Täällä oli valmistelijallekin vaikeuksia päästä paikan päälle. Meillä on hetki aikaa, jos haluatte käyttää vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Understand that there was already... Käsittääkseni keskustelu jo käytiin näistä erityistä budjettikohdista ja kollegani taisi jo selittääkin, että me olemme katsoneet kaikki eri vaihtoehtoja. Me olemme nyt tietenkin uudessa tilanteessa uuden pääosasta rakenteen kautta. Meillä on uusia synergioita, uusia mahdollisuuksia. Tutustumme niihin kaikkiin. Voi olla, että voidaan käyttää muitakin tapoja, jotta voidaan huolehtia siitä, että sisämarkkinafoorumi on pysyvä asia. Tämä taitaa olla se tärkeä viesti, jonka haluatte kuulla. Se on meillekin tärkeä asia. Olemme saaneet hyvin myönteisiä tuloksia ensimmäisten käyttäjien kautta. Ja kun kävelin tänne saliin, käsitin että kuten edustaja Gepard taisi painottaa, on tärkeää, että parlamentti on täysin mukana koko valmisteluprosessin aikana sisämarkkinafoorumin osalta. Olemme pyrkineet tähän viimeksi, no yhteistyötä voidaan aina parantaa, mutta viimeksi olimme ennalta eri ryhmien parlamentaarikkojen kanssa yhteistyössä ja pitäisin todella hyvänä tätä yhteistyötä. Oletan, että meillä on työpajoja jälleen ja suuri tapahtuma ensi vuonna myös Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Totta kai myös yhteydessä yksittäisiin jäsenin ja ryhmiin. Niiden kanssa, joita tämä aihe erityisesti kiinnostaa. Kiitos. Varmasti kuulitte, että kovasti tuemme sisämarkkinafoorumia. Täällähän me nähdä sen tulevaisuudessakin mielenkiintoista, kun puhutte synergiasta ja tulevaisuudesta. Hienoa, jos voimme saada kaikki ajankohtaista tietoa. Kiitos tästä palautteesta. Haluaisiko joku käyttää vielä puheenvuoron? Tämä oli alustava keskustelu määräaikatarkistusten jättämiselle 14. heinäkuuta, niiden käsittely, syyskuussa IMKO-äänestys, kolmas päivä syyskuuta. Yritämme pysyä tässä aikataulussa. Tämä esitys kohta kohtaan näin ilmeisesti käsitelty. Olemme pääsemässä kokouksemme loppuun. Onko muita mahdollisia asioita kollegoilla esitettävänä? En huomaa puheenvuoropyyntöjä. Muistuttaisin kollegoita vain, että seuraava kokous on kesäkuun 15. kello 9. Nähdään siellä. Kokous on päättynyt. Kiitos.